Van Bossoit korvaa herra Louis Iden artiklan 7 mukaisesti säädöksestä yleisten välittömien vaalien käyttöönotosta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemiseksi sekä työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti. Parlamentti kirjaa Rouva Vatmansin ja Rouva Bossyytin valitsemisen, joka tuli mainittuna päivänä voimaan. Toivotan uudet kollegat tervetulleeksi ja muistutan, että he osallistuvat työjärjestyksen säännöksen mukaisesti täysin oikeuksien parlamentin ja se elenten kokouksiin sillä edellytyksellä, että he ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet, että eivät he harjoita mitään tointa, joka ei ole yhteensopiva Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa.